Gabrielille. Grazie, buongiorno, chi deve uscire. Paljon kiitoksia. Joka haluaa nyt lähteä tästä salista, niin lähtekö nopeasti, kiitos. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Sitten äänestysselitykset. Ensinnäkin suositukset. Rouva Tomasin suositus. Kalat. Kalastus kansainvälisellä, kansainvälisillä vesistöillä Haasekamp, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Dank eh, wel, voorzitter. Kiitos puhemies. Meret ovat suuria ja valtameret ovat syviä, mutta pohja on saavutettu. Arvion mukaan noin 10 miljoonaa eri kasvi- ja eläinlajia elää meidän merissämme, ja monet näistä lajeista on sellaisia, että niitä